La seduta è ripresa. Jatkamme täysistuntoa ja siirrymme äänestykseen. Ensimmäinen on Panzerin suositus, EUn ja Algerian puitesopimus Algerian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten siirrymme Koillis-Atlantin Atlantin syvämeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus. Suositus toiseen käsittelyyn. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja näin olemme hyväksyneet alkuperäisen ehdotuksen neuvoston ja komission kanssa. Ja sitten siirrymme äänestämään Korbetin mietinnöstä. Työjärjestyspuheenvuoro, herra Ferreira, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Se tosi asia, että meillä on edessämme tässä mietintö, jossa tällä hetkellä on enemmän kuin 400 tarkistusta, osoittaa, että olemme hyvin kaukana konsensuksen saavuttamisesta. Ja tämä menettely ei myöskään